horisontti 2020 sisällä, eli miten saataisiin paneeleita alhaalta ylöspäin tietovaihtoa ja koordinaatiota varten. Sitten vielä yksi aihe, joka liittyy tieteen hyödyntämiseen koko yhteiskunnassa. No niin, näistä aiheista sitten. Niitä on parlamentissa vielä työstetty eteenpäin. Me olemme tästä laatineet taustapapereita, jotta voitaisiin vielä selventää ja kehitellä omia kantojamme. Eli siitähän tässä valiokunnassa äänestettiin marraskuussa jo. Eli tähän on tullut vielä lisää selvityksiä, joista on nyt sitten keskusteltu. Lopuksi vielä toteaisin, että vielä emme päässeet kolmikantaneuvotteluissa budjettikysymykseen. Me esittelijät ja varjoesittelijät olemme sitä mieltä, kuten muutkin kollegat oikeastaan, että odotettiin ensin monivuotisen rahoituskehyksen tuloksia. Siksi pitäisi nyt saada vielä vahvempi ohjelma horisontti 2020 varten, että saadaan todella kasvua ja työpaikkoja, mutta tällä haavaa meillä ei ole vielä ihan lopullisia lukuja tarjolla horisonttia varten. Meillä on vain luvun 1a luvut ja jotain yksittäisiä tietoja sieltä, mutta valitettavasti mitään jaottelua ei ole tehty esimerkiksi horisonttia varten tai kosmia varten erikseen. Eli lukua ei vielä ole horisontti 2020 varten. Kuitenkin meillä on yksi arvio, 71-74 miljard, miljardia. Mutta toivomme kuitenkin, että tässä oltaisiin vielä kunnianhimoisempia näissä luvuissa viime kädessä, kun neuvotteluja käydään vielä. Ne on nyt siis käynnistetty että saataisiin sellainen talousarvio, joka vastaisi tavoitteita. Niin kun ohjelmakin on tavoitteeltaan kunnianhimoinen, niin talousarvionkin pitää olla sen mittainen. Kiitoksia. Grazie, Maria. Kiitos, Maria. Sitten Ivo Belet, offshore, öljy- ja kaasu tuotannosta. And, uh, good afternoon. Kiitoksia. Oh, I think that we have uh, reached a... Uh, no niin, nyt on aika pitkälti päästy jo sopusointuun kompromisseista neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitoksia puheenjohtaja muuten teidän hyvästä puheenjohtajuudestanne viimeisessä kokouksessamme. Ei pidä unohtaa muuten sitä, että tämä asetusehdotus on muuttunut nyt. Ja nyt ehdotetaankin direktiiviä. No ei se ei ole mitenkään vähäinen muutos se. Mikä tässä ehkä tärkeintä nyt sitten on, jota me olemme tukeneetkin ja puolustaneet, on nimenomaan oma toimivaltaisen viranomaisen riippumattomuus. Se on meille elintärkeä asia parlamentissa. Eli selvästi erotettu hallintoelin jäsenvaltioissa tästä, siis se, joka on vastuussa toimien turvallisuudesta tai ympäristönäkökohdista yhtäältä, ja sitten toisaalta ajatellen tätä kansallista hallinnollista elintä, joka on taloudellisesta kehityksestä ja tulovirroista vastuussa. Me olemme vakuuttuneita, että tämä on nyt kyllä tässä kompromississa taattu. Sehän nyt oli kovin tärkeää myös meille uudessa direktiivissä. Se, mikä myös on keskeistä, liittyy toimilupamenettelyyn. Meillä on nyt yksimielisyys järjestelmästä tai oikeastaan edellytyksistä näille yrityksille, jotka hakevat toimilupaa offshore öljyn tuotantoa varten tai hakua varten. Eli kaikki noita täytyy noudattaa tätä Siis ennen kuin ne etsintäoperaatiot alkavatkaan, niin täytyy antaa näyttöä rahoitusvalmiudesta, vastata myös mahdollisista ympäristö- tai talousvahingoista. Eli tosi tärkeää tämäkin. Niin kollegat mainittakoon myös se, että tämä direktiiviehdotus koskee kaikkia jäsenvaltioita. Totta kai tästä vähän kinattiin, varsinkin Luxemburgin ja Itävallan kaltaiset maat, ettei se mukaan heitä koske, ettei offshore-toiminta heitä koskisi, mutta tiedämme, että on paljon yrityksiä, jotka sijaitsevat itse asiassa ainakin hallinnollisesti niiden toimipaikka on myös maissa, mutta kuitenkin tämä direktiivi koskee kaikkia jäsenvaltioita kuitenkin niin, että nämä maat, joilla ei ole merenrantaa, siirtyvät osaksi kansallista lainsäädäntöä vain vähimmäistason ne tekijät, jotka siis voivat koskea niitä. Sitten Rova Sartori, vielä rikosoikeudellinen vastuu. Se oli hyvin tärkeä parlamentille. Siinä jouduttiin kyllä sitten tekemään kompromisseja. Me sitten suostuimme ehdotuksen, että komissio 2014 mennessä vielä tarkastelee tarvittavia toimia siltä osin, että direktiiviin tulisi myös rikosoikeudellisia vastuita. Me halusimme mennä pidemmälle tässä, mutta suostuimme kuitenkin tähän ehdotukseen. Ja seuranta tulee vastaan ensi vuonna. Katsotaan sitten, mitä komissio ehdottaa tässä nimenomaisessa kysymyksessä rikosoikeudellisesta vastuusta. Ja sitten vielä saattamiset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja määräajat niin päin pois. Parlamentti on lyhentänyt määräaikoja, se on nyt vähän tiukempaa ja meidän mielestämme se on ihan kohtuullista kuitenkin ajatellen yrityksiä, että selviävät kuitenkin. Tässäpä se, puheenjohtaja tämän sopuratkaisun pääpiirteet, jolle on laajan enemmistön tuki löytynyt. Kiitos. Kiitoksia Iivolle näistä tiedoista. No niin, yhdeksän kohtahan on lykätty, eli keskustelut 2014 talousarvon yleisesti Anna E. Jensenin kanssa ja Pytikofferin kanssa – se on lykätty kokoukseen 24.5. huhtikuuta. Niinpä keskeytämme hetkesi kokouksena. Huomenna aloitamme jälleen kello yhdeksältä ja koordinaattorit 17.30. Tunnin verran keskeytämme, koska emme pystyneet saamaan kiinni kaikkia. Eli keskeytämme esi koordinaattori 17.30, kiitos. Ja muut kollegat huomenna sitten yhdeksästä lukien.